Ranskan tasavallan viranomaiset ovat lähettäneet minulle kaksi pyyntöä parlamentaarisen koskemattomuuden poistamisesta koskien Marine Le Penia ja Marie-Christine Boutonnierta. Kyseessä on Pariisin tuomioistuimen käynnistämä oikeudellinen tutkinta. Nämä pyynnöt on toimitettu Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valtakuntaan.